kuitenkin teille vielä kertoa. Herra Fernandes Lopes Aguiar on lähtenyt Asset D-ryhmästä ja hän on nyt sitten 15. huhtikuuta 2015 lähtien sitoutumaton. Ja nyt pääsee